aloitteesta. Komission jäsen Devny on täällä. Olkaa hyvä. Saatte mielellään puheenvuoron. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. On hyvä päästä keskustelemaan tästä asiasta näin kiireellisesti. Tämä talo on monissa päätöslauselmissaan puuttunut siihen ja muistuttanut siitä, että Burundi on halunnut sitoutua viemään maataan kansanvaltaan ja demokratiaan ja myös ähm, saamaan alueen integroitumaan ja lopettamaan ihmisoikeusloukaukset. Nyt Burundi on vaikeassa tilanteessa. Viime vuosien menestysaskeleet ovat suuressa vaarassa. Nykyinen voimassa oleva puolue on päättänyt nimittäin nykyisen presidentin Grunzisan ehdokkaaksi seuraaviin vaaleihin ja se on huono asia ja tähän täytyy välittömästi puuttua. Unioni on nyt jo esittänyt maaliskuun ulkoasiaministerien neuvostossa siitä, miten Arushan sopimuksiin täytyisi sitoutua rauhan edistämiseksi ja vakauttamiseksi Burundissa vuosien sodan jälkeen. Arushan sopimusta tulisi noudattaa varsinkin nyt tässä kolmannen presidenttikauden kysymyksessä. Olemme edelleen samaa mieltä. Ei ole liian myöhäistä ryhtyä vuoropuhelun ja sovittelun tielle. Mogherini ja minä olemme saaneet kertomuksia poliisiin toiminnasta ja ihmisoikeusrikoksista, toimittajien kohtelusta ja kansalaisjärjestöjen toimijoista ja heidän kohtelustaan tuossa maassa ja myös ihmisoikeusjärjestön edustajan puolesta viime vuonna tämä talo toimi. Nyt näiden näitä edustajia on jälleen pidätetty perusteetta. Kuitenkin onnittelen niitä, jotka ovat tehneet työtä viime vuonna vapauttamiseksi, mutta on muita, joita on kiusattu ja pidätetty ja meidän täytyy heidän tilannettaan nyt seurata tarkoin. Ihmisoikeustaistelijoita on kohdeltu huonosti, myös poliittisia arvostelijoita on kohdeltu huonosti ja tämän täytyy saada päätymään. Hyvä puhemies, minä osoitan myötätuntoni ja surun valitteluni niille perheille, jotka ovat joutuneet kärsimään viimeisimmistä levottomuuksista Burundissa. Olen pahoillani siitä, että tiedotusvälineiden toimintaa on häiritty Burundissa. Näin kansalaiset eivät voi ilmaista itseään eivätkä saada tietoa siitä, mitä on tapahtumassa, varsinkin nyt, kun ollaan vaalikampanjan kynnyksellä. Tämä ainoastaan turhauttaa kansaa ja mm, lisää jännitteitä kaduilla. On merkittävää, että kaikki tekijät välttävät provokaatiota ja levittävät rauhallisempaa ilmapiiriä kansalaisilla on oikeus ilmaista mieltään vaaratta ja liian ilman, että heitä kohtaan käytetään voimakasta valtaa näiden vaalien tuloksen ja vaalien toteuttamisen pitäisi olla meidän päätavoitteena. Me, me olemme välittäneet sinne varoja, mutta myös lähettäneet vaalitarkkailijoita näihin vaaleihin. Ja tämä osoittaa, miten sitoutuneita olemme näiden vaalien hyvään edistymiseen. Kuitenkin kiinnittäisin huomiota siihen, mitä Mokerinin tiedottaja sanoi pelottelusta ja väkivallasta ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajista, pakolaisten kohtelusta ja, ja e, tiedotusvälineiden edustajien kohtelusta. Tämä ei missään tapauksessa kuulu vaalikampanjan järkevään liikkueeseen. Ja Mogherini on puuttunut myös huhtikuun kirjeessään näihin asioihin ja muistuttanut maaliskuun ulkoasiainneuvoston päätöslauselmasta poliittiselle kentälle kaikkien poliittisten toimijoiden tulee päästä reilusti. Tämä on meidän tukemme yksi vasta vaatimus näissä hankalissa olosuhteissa. Vaaleja ei kuitenkaan voi nähdä irrallaan muusta kumppanuudestamme kotonun sopimuksessa. Sanotaan aivan selvästi, että kansanvallan periaatteita ja ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteita täytyy noudattaa aivan olennaisilta osin, kaikin osin. Eli ei voi missään tapauksessa hyväksyä näitä ihmisoikeusloukkauksia. Toimista täytyy saattaa niiden tekijät vastuuseen. Unioni ja myös Burundin muut kansainväliset kumppanit haluavat pitää yllä vuoropuhelua ja myös rohkaista hallintoa läpi kautta poliittisen kentän ja kansalaisyhteiskunnan. Me tutkailemme kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, joita käytössä on, ja me olemme käymässä jäsenvaltioiden kanssa läpi sitä, minkälaiset seuraukset nykytilanteella mahdollisesti on ja miten se vaikuttaa kotonuun sopimukseen. Me välitämme tietoa parlamentille tietenkin omasta työstämme. Ja minä haluaisin korostaa sitä, että unionin edustustoon on otettu yhteistyötä vahvistetusta poliittisesta vuoropuhelusta artiklan kahdeksan mukaisesti kotonun sopimuksessa. Burundin viranomaiset ovat ottaneet meihin siis yhteyttä. Ja me, minä haluaisin korostaa yhtä kohtaa niistä välineistä, joita me voimme käyttää. Burundin yksi pää kehityskumppaneista on nimenomaan unioni ja me haluamme tarjota maalle paremmat mahdollisuudet päästä eroon rakenteellisesta heikoudestaan ja köyhyydestään ja me haluamme auttaa laajoja osia Burundin väestöä ja näin meidän 11, 11 um, rahoitusohjelmamme tarjosi kaksinkertaista summaa Burundille suhteessa edeltävään kauteen. Ja kun me käymme läpi seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja, niin me haluamme herättää myönteisiin uudistuksiin Burundissa, että me emme saa heavoittuvia ja köyhiä entisestään alentaa ja meidän täytyy toimia mahdollisimman nopeasti kehitysasioista vastaavana komission jäsenenä minä haluan tasapainoittaa myös lähestymistapaamme varsinkin Burundin suuntaan, jos ajattelemme valti, Burundin valtion tilannetta ja sen suhdetta kansalaisiinsa täytyy välttää voiman käyttöä ja haluaisin kuulla tämän talon näkemykset asiaan. Kiitokset. Very much. We will now... Komission sen, kiitos kovasti. Nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot ensimmäisenä Euroopan kansanpuolueen puolesta. Puolitoista minuuttia. Joachim Zella. Herr Kommissar. Hyvä komissaari, me puhumme tässä aamupäivällä pakolaisista, jotka saapuvat Eurooppaan, ja monet sanoivat, että meidän e, ei pitäisi hoitaa pelkästään tätä asiaa, vaan meidän pitäisi puuttua myös näihin syihin, jotka vallitsevat niissä maissa, joista ihmiset lähtevät pakoon. On hyvin tärkeää myös ajatella näin Burundin kohdalla, koska täällä muutamassa päivässä poli, poliisi, armeija ja kilpailevat ryhmät ovat ryhtyneet toimiin. Täällä on hyvin paljon ihmisiä kuollut ja 10 000 on paennut naapurimaihin, maihin, joten Burundin konflikti ei ole pelkästään Burundin konflikti kun maassa on vallinnut sisällissota pitkän aikaa, niin tässä on hyvin eh, demokratian eh, nimissä eh, vaalit tulossa kesäkuussa. Ja nyt sitten, kun nykyinen presidentti on ilmoittautunut kolmannelle kaudelle, se ei ole perustuslain mukaista. Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö niiden täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voidaan estää humanitaarinen katastrofi Urundissa. Ja komissaarikin vahvisti sen, että meillä on vaalitarkkailu valtuuskunta paikalla, koska tällaiset Afrikan asiat eivät ole meille ähm, Der nächste Redner für die Fraktion der Sozial Kiitos. Sitten SD-ryhmästä sen puheenjohtaja Pitella, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen kollegat. Väkivallan ilmapiiri, uhkailu, terrori ajaa miljoonia ihmisiä Burundin ja Ruandan rajoille. Joten kyllä tämä on suuri huolenaihe. Nyt lopuva Presidentti pyrkii kuitenkin kolmannelle kaudelle, mutta se on perustuslain vastaista. Siinä rikotaan perustuslakia. Se voisi saada aikaan uuden aallon etnistä konfliktia ja epävakauttaa maata vielä lisää. Muutama viikko sitten olin delegaatiomatkalla suurten järven, järvien alueella ja Kivulissa ja 94 kansanmurhan taustatekijät ovat vielä olemassa, ne ikään kuin äh, kuplivat sillä taustalla, mutta ovat vielä olemassa. Ongelma on, että tämä voidaan nähdä kehittyvän jälleen silmien edessä. Kaikki täytyy tehdä sen estämiseksi. Rova Mogherinin täytyy seurata asioita ja olla hyvin, hyvin huolellinen ja varovainen ja seurata tarkasti asioita. Täytyy painostaa presidenttiä. Hänen täytyy luopua mutta haluaisin vedota myös suoraan presidenttiin. Haluatteko todellakin hallita maata ilman kansaa, vai haluatteko olla ratkaiseva toimija maanne muutoksessa oikeaksi demokratiaksi? Suora vetoomus presidentille. Ja me e- EUna teemme oman osan. Kiitoksia herra Pitella. Ja nyt sitten ECR-puolueen puolesta tai ryhmän puolesta Anna Fotiga, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Burundi on yksi epävakaimmista ja köyhimmistä tai köyhimmillä alueilla, alueista, suurten järvialueilla Afrikassa – Ruandan kauheat tapahtumat tai Kongon kauheat tapahtumat ehkä jäivät sisällissodan varjoon, mutta kuitenkin rauhan siemenet, jotka Arusin rauhansopimukseen kirjoitettiin ja Burundin sopuun, antoivat suurta toivoa siihen, että menestyksekkäästi kehityisi presidentillinen tasavalta. Valitettavasti hallitsevan puolueen päätös siitä, että he nimeävät istuvan presidentin kolmannelle ehdokkaaksi kolmannelle kaudelle, on tämän sopimuksen, Arusen sopimuksen vastaista ja epäilemättä siitä on tullut yksi osatekijä, joka aiheutti väkivallan ja poterastien aallon joka muistuttaa kauheasta sisällissodan tapahtumista. Varapuheenjohtaja korkea edustaja Federica Mogherini voi luottaa oman ryhmäni poliittiseen tukeen, kun ponnistellaan sen puolesta, että varmistettaisiin rauha Burundissa. Niin, että asianmukaisesti voitaisiin varmistaa vaalit niin, että tämä sinne vahva tarkkailuvaltuuskunta demokraattisen järjestelmän puitteissa vallan siirto on yksi tärkeimmistä testeistä Burundin demokratialle ja sitä pitäisi tukea. Kiitoksia. Kaksi minuuttia sitten liberaaleista Hilde Waldmans. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, collega. Kiitos, puhemies nykyisen presidentin Grunzizan havittelu kolmannelle kaudelle aiheuttaa hankaluuksia. Nyt Burundi on todella vaikeassa tilanteessa muutenkin. Burundi sijaitsee alueella, joka todellakin toimii ikään kuin ruuti tynnyrinä ja rauha tuolla alueella on hyvin, hyvin hauras. Hyvät kollegat, Varmasti tiedätte, minkälaisia virheitä me olemme tehneet Euroopassa. Me olemme sulkeneet silmämme väkivallalta Afrikan mantereella. Nyt me kuitenkin voisimme välttää tätä tilannetta. Meidän täytyy pystyä puhumaan epäröimättä kansan murhasta. Minä olen saanut käydä Ruondassa vuonna 1994 ja minä näin siellä hirvittäviä näkyjä. Siellä oli lasten ja naisten ruumiita, e, ihmisten kalloja siellä sun täällä ja kaikki rakennukset tuhottu. Nyt meillä, meillä olisi mahdollisuus valvoa sitä, ettei tällainen tilanne pääsisi kehittymään taas yhdessä maassa. Kyse ei ole pelkästään puhuu puheista ja sanoista. Meidän täytyy ryhtyä toimiin. Me emme voi ainoastaan nyt esittää suruvalittelujamme kaiken tapahtuneen jälkeen, vaan meidän täytyy toimia nyt jo ajoissa. Kiitos. Seuraava puhuja Linkepuolueesta. Rova Vergia, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. 2012 Arusan sopimuksilla päätettiin siviilisodat Hutujen ja Tutsien välillä. Ja nyt on sitten ensimmäinen Hutu-presidentti vallassa. Tällainen sovi, sovintoprosessi on saanut aikaiseksi uuden perustuslain. Ja nyt tämä presidentti hakee kolmatta kautta ja se vaarantaa tämän herkän tasapainon. Ja tämä on vahvistettu tämä halu ja hyvin paljon mellakoita on paljon syntynyt ja niiden, niitä on sitten torjuttu väkivaltaisesti. Hyvin paljon sadoittain ihmisiä on pidätetty. Uudet poliittiset eh, puolueet ovat menneet liiallisuuksiin. Hutut ja tutsit ovat vedonneet eh, eri tahoihin. Täällä myöskin, mm, myöskin ihmiset ovat saaneet lähteä viroissaan, viroistaan ja ihmiset pelkäävät terveytensä puolesta. Täytyy nyt painostaa sekä viranomaisia että presidenttiä ja pitää myöskin tukea näitä maita, jotka ovat 50 prosenttisesti riippuvaisia kansainvälisestä budjettiavusta. Pitää eh, tukea eh, näitä demokraattisia rakenteita ja tasa-arvoista kohtelua. Euroopan parlamentti ja Euroopan ääni tulee kuulla Burundissa. Ja meidän täytyy toimia nopeasti, josta me epätasapainotilanne jatkuu. Ähm, Kiitos seuraava puhuja. Maria Hoivu, puolitoista minuuttia. Vihreät. Kiitos puhemies. Komission jäsen ihan oikein kuvasitte Burundin tilannetta. Otitte esille ongelmat ja myös tämän hauraan tilanteen. Ihmisoikeustilanne ja lähden nyt siitä esityksen jälkeen, että tekin olette kriittisellä kannalla, niin kyllä se aika huono tilanne on oppositiolle. Ja ihan muutama konkreettinen kysymys tähän liittyen. Ensinnäkin puhuitte siitä, että tästä vaalitarkkailuryhmästä, onko se, koostuuko se korkea-arvoisista edustajista, mikä se kokoonpano on. Se olisi tärkeää, jotta voidaan välittää selvä viesti hallitukselle. Sitten seuraava kysymys, mihin toimenpiteisiin EU ryhtyy, jotta saadaan aikaan hyvä koordinaatio kaikkien kansainvälisten vaalitarkkailuvaltuuskuntien välillä ja miten saadaan Burundin kansalaisyhteiskunta mukaan, kun vaaleja tarkkaillaan. Onko tarkoitus ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan asiaan? Harkitseeko EU sitä, että kun Burundille maksetaan budjettiapua, niin mitä sille sitten jäädytetäänkö se, jos Gurun sisä valittaisiin uudelleen? Tämäkin on tärkeä mielestäni asia, josta pitäisi keskustella ja avoimesti, koska tässä meillä on väline, jolla voidaan vaikuttaa presidenttiin, ei pelkästään sanoilla, vaan myös teoilla siis. Ja jos tällaista aikomusta, jäädytysaikomusta ei ole, niin miten haluatte sitten varmistaa, että määrärahat käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu, että ne hyödyttävät väestöä ainoastaan, eikä sitten käytetä väärin hallituksen taholta. Tässä viittaan artiklaan 96 kotonoon sopimuksessa, joka puhuu Burundin ja EUn suhteiden jäädyttämisestä tai mahdollistaa sen. Hoibuh. Kiitoksia Rava Hoibuh. Ja nyt sitten puolitoista minuuttia kollega Kienge. Grazie, signor Presidente. Oggi... Kiitos puhemies. Harteillamme on nyt suuri vastuu ja meidän täytyy kantaa tuo vastuu. Nyt saatetaan olla taas kansanmurhan ovella tuolla Afrikassa. Kovin usein tuota sanaa ei voi käyttää. Nyt hyvin monet viattomat ovat jo joutuneet menettämään henkensä ja Gurunzizan ehdokkuus kolmannelle kaudelle on johtanut silmittömiin ihmisoikeusloukkauksiin ja tiedotusvälineiden toiminnan häirimiseen. Radio on myös, eri radiokanavia on myös suljettu ja meidän täytyy ryhtyä toimiin neuvottelujen aloittamiseksi. Täytyy pyrkiä käyttämään myöskin keinoja rauhan vihollisten vihollisia vastaan Ruandassa on lähihistorian järkyttävimmät tapahtumat nähty aivan äskettäin. Meidän täytyy estää se. Me emme saa olla mukana tässä edistämässä tätä työtä. Me emme saa nyt kätellä itse paholaista. Kiitoksia. Sitten Linda McKevän puolitoista minuuttia. Kiitos. Pidän hyvänä komissio se, mitä sanoitte ja korkean edustajan lausuntoa. Nyt täytyy väkivalta lopettaa, koska joukkopidätykset ja opposition edustajille ja ihmisoikeuspuolustajille eivät kuulu tällaiseen prosessiin. Ja hallituksen täytyy ryhtyä toimeen sen pysäyttämiseksi nyt. EU pitäisi olla valmis tukemaan Burundia rauhanomaisessa vuoropuhelussa, saada se aikaan siellä puhua vaaleista – ja valmistautua rauhalliseen prosessiin niiden edellä, koska vaalit ovat olennaiset ei pelkästään Burundin kannalta, vaan koko suurten alueiden järvien, suurten järvien alueiden kannalta. Otitte myös esille, että EU on kasvattanut apuaan. Kehitysapuvaliokunnan puheenjohtajana haluan nähdä, että Burundi, joka on yksi köyhimmistä, saisi edelleen apuamme ja pystyisi kehittämään talouttaan ja palveluita paikallisille ihmisille, mutta sitä ei voida tehdä ilman rauhaa, ilman vakautta. Ja sen vuoksi tarvitsemme hallitusta, joka on puolellamme. Ollaan nähty, että tuhannet ihmiset ovat ylittäneet rajan. Keski-Afrikan tasavaltaa Ruandaan. Hekin tarvitsevat apua. toivon, että puhut eh, komission jäsenten Linniksin kanssa YK pitäisi auttaa siinä yhteydessä. No sitten lopuksi Burundin hallitusta pyydämme siihen, että ei aseteta vaaraa viimeisen 15-20 vuoden aikana saatuja rauhan hedelmiä. Täytyy todella saada aikaa rauhanomainen vaaliprosessi ja auttaa maata elpymään ja pääsemään takaisin jaloilleen. Kiitos. Kiitos Linda. Puolitoista minuuttia sitten Elina Valenciano, olkaa hyvä. Desde 2011 en Burundi. Vuodesta 2011 Burundissa on ryhdytty häiritsemään poliittiseen elämään osallistumista. On peloteltu muita ehdokkaita ja suorastaan rikottu demokraattinen järjestelmä. Nyt kun olemme kuulleet sen, että presidentin Zisa aikoo asettua ehdolle, niin tämä on pahentanut tilannetta entisestään. Hän on ajatellut asettua kolmannelle kaudelle. Tämä pikemminkin täysin rikoo Arushan sopimuksia sekä Burundin perustuslakia. Kun ajattelemme, minkä, miten dramaattinen tausta Burundilla on, niin tämä on hyvin ikävää. Burundi sijaitsee alueella, jonka menneisyys on hyvin järkyttävä, ja tällainen Kurunsiisan päätös on hyvin, hyvin vakavaan laatuinen loukkaus. Presidentin täytyisi nyt miettiä uudelleen päätöstään, ja hallituksen täytyisi tarjota taas mahdollisuudet päästä poliittiseen toimintaan ja täytyy avata radiot, täytyy, radiokanavat, täytyy myös vapauttaa poliittiset vangit ja täytyy edistää osallistumista poliittiseen elämään. Jos näin ei toimita ja jos kansalaisvapauksia, poliittisia vapauksia ja perusvapauksia ei noudateta myös tässä äänestysprosessissa, niin silloin Euroopan unionin eikä parlamentin tule missään tapauksessa tukea Burundia, koska se vaan olisi täysin väärä ja valheellinen hanke Gurun sisä äh, siinä tapauksessa jäisi huonoon asemaan, jos me emme häntä tukisi. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujallista minuutin puheenvuoro Nikula Kaputto ensimmäisenä. Grazie, presidente. Sono già intervenuto in... Kiitos puhemies. Minulla on ollut jo mahdollisuus puhua tästä Burundin tilanteesta Butchutikan vangitsemisyhteydessä. Ja tällä hetkellä tilanne vaikuttaa siltä, että kaikki on ihan räjähtämässä silmille. Monia mielenosan mielenosoittajia on pidätetty. Ja meitä järkyttää erityisesti se, että vapaa, tied, vapaat tiedotusvälineet ovat joutuneet keskeytetyiksi ja myöskin toimittajia on pidätetty. Burundin presidentti on nyt sitten päättänyt yrittää kolmannelle kaudelle ja se on vastoin Arushan sopimusta ja myöskin perustuslakia. Nyt Euroopan täytyy toimia jämäkästi ja pitää päästä viranomaisten kanssa ratkaisuun, joka olisi mahdollisimman rauhanomainen ja suosisi sananvapautta. Edustaja Marias, minuutti. Kiitos puhemies. Burundin tilanne huolestuttaa meitä kaikkia. Me olemme puhuneet asiasta jo ennenkin ja olemme puhuneet Brurika nimisen toimittajan vainoamisesta. Nyt täytyy verrata tätä esimerkiksi sisällissodan tapahtumiin, joissa sadat tuhannet menettivät henkensä kymmenisen vuotta sitten. Gruzisa on asettunut ehdolle kolmannelle kaudelle. Tätä, tämä, tämä, tähän on reagoitu väkivaltaisesti. Hyvin monet ovat menettäneet henkensä ja hyvin monet on vangittu. Tällainen vaino täytyy nyt saada loppumaan. 20 000 pakolaista on lähtenyt Ruandaan pelastaakseen henkensä. Meidän, me joudumme nyt odottamaan tästä maasta entistä huonompia uutisia, jos me toimimme. Kiitos minuutti Ivan Jakovčić. Seuraavana. Kiitos puhemies. Nyt kohtaamme uuden sodan. Toivomme, että näin ei kuitenkaan käy, mutta kyllä ainakin pakolaiskriisi on edessämme. Kuka voisi auttaa? No ainakin EU voi auttaa. Kun otetaan huomioon, että tietyt maat ovat suuria Euroopan ystäviä, niin täytyy tehdä suuria siirtoja, jotta voidaan välttää uusi kriisi ovillamme. Välimeren kriisi on seurasta siitä, että ei olla toimittu muissa osissa maailmaa, muun muassa Afrikassa. Tämä liittyy tämän maan tilanteeseen. Parlamentin täytyy lähettää selkeä viesti. Komissionkin täytyy se tehdä. Vaadimme, että Burundin vaaleihin eivät lähde ehdokkaat, joilla ei ole oikeutta. Sitten viimeisenä komissio, minuutin ajan Fabio Castaldo. Valitettavasti me jälleen kerran puhumme Burundista ja toteamme, että että nyt on Arushan sopimuksia rikottu ja tämä perustuslakia vastaan oleva menettely, jota presidentti siellä ajaa, on asia, joka tuli jälleen täällä esille meidän täysistunnossamme. Ja tämä kertoo siitä, että presidentti ei välitä kansastaan. Hän on kiintynyt omaan asemaansa. Ja me olemme nähneet viime päivinä, kuinka paljon ihmisiä on paennut maasta naapurimaihin. Ja tällä tavalla me ymmärrämme, että Euroopan täytyy todellakin noudattaa tiukkuutta ja pitää käyttää kaikkea painostuskeinoa, mitä käytettävissä on, jottei tämä kansanmurha uudelleen toteudu. Ja me toivomme, että kaikki tarvittava tehdään, jotta tällainen voidaan estää. We now go back for... Kiitos. Nyt sitten komissio jäsen Mimitsa vastaa kysymyksiin ja tekee yhteenvedon. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Oli oikein hyvä keskustella tästä asiasta. Kiitos selvistä puheenvuoroistanne. Jos ajattelen vaalitarkkailu missiotamme, niin me koordinoimme näitä toimia sekä päämajassa että paikan päällä. Myös YK on vaalitarkkailijat ovat paikalla ja heidän kanssaan tehdään työtä samoin kuin Afrikan unionin edustajien kanssa. Tästä keskustelusta seuraavat johtopäätökset. Ensiksikin meidän täytyy tukea kaikkia mahdollisia keinoja kotonun sopimuksen sisällä ja myös muin välinei, muiden välineiden kautta toimia, jos te, tätä tilannetta ei saada ratkaistua. Täytyy vaatia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamista. Toiseksi meillä on vastuu purunilaisten silmissä auttaa heitä, jotta voidaan välttää humanitaarista ja taloudellista riskiä tässä jo hankalassa tilanteessa olevassa valtiossa. Ja kolmanneksi me tuemme näitä vaaleja niin ne välineinemme, joita meillä on käytössä. Me, ja meidän täytyy aina muistuttaa Purunin hallitukselle, mitä avoimet vaalit tarkoittavat meidän mielestämme ja myös sitten valvoa tarkoin vaaleja seura tulevina aikoina. Minä toivon, että vuoropuhelua voidaan käydä edelleenkin tulevaisuudessa ja pidän parlamenttia merkittävällä paikalla näissä kansainvälisissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos komission jäsen.